So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend machen wir weiter. No niin, nyt sitten jatkamme ja aloitamme tästä suullisesta kysymyksestä. Epäsuotuisten alueiden rajaaminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Ensimmäinen puhuja, edustaja Köstinger, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies ja kiitokset siitä, että neuvosto katsoi parhaaksi tulla paikalle. Tässä on erittäin tärkeästä ja herkästäkin kysymyksestä kysymys ja sen vuoksi olemme iloisia, että te voitte kuulla tämän kysymyksen. Euroopan komissio haluaa uudelleen arvioita eh, epäsuotuisten alueiden rajaamisen YMPn uudistuksen yhteydessä. Herra Dorfmanin mietinnössä vuodelta toukokuulta 2010 me esitimme eh, sen, että emme ole oikein varmoja siitä, että tämä oikealla tavalla lasketaan kahdeksan biofyysisen eh, bio, asian perusteella. Ja monille alueille tämä on fataali. Ko, kollega, voisitteko te tulkkien vuoksi puhua hieman hitaammin? uudet kriteerit olisivat johtaneet valtaviin uudelleenjärjestelyihin monilla alueilla. Tämän me olemme kuulleet tietyistä jäsenvaltioista. Nämä äh, arviot ja simuloinnit, niitä me emme ole saaneet käsimme. Kun käsitellään yhteistä maatalouspolitiikkaa, jossa Euroopan parlamentti on mukana lainsäätäjänä, niin silloin meidän täytyy saada kaikki faktat ennen päätöksiä. Ja me tulemme kaikin keinoin välttämään sen, että epäsuotuisten alueiden rajaaminen iskee näihin alueisiin, että ne katoavat. Milloin neuvosto ja parlamentti voivat, äh, neuvosto ja komissio voivat antaa meille näitä tietoja? Ja neuvoston jäsenvaltioiden edustajana täytyy huolehtia siitä, että parlamentti saa kaiken tarvitsemansa tiedon päätöksentekoa varten. Me toivomme hyviä neuvotteluita niin, että me saamme aikaan hyvät ratkaisut maanviljelijöille. Ja me emme halua käsitellä tätä asiaa. Äh, me haluamme sen ottaa pois koko uudistuksesta ennen kuin me saamme kaikki nämä tiedot. Me haluamme myös osoittaa, että tämä parlamentti ostaa asian hyvin vakavasti. Me tarvitsemme myös suunnitteluvarmuutta meidän maatiloillemme. Ja kaikkein tärkeintä meille on, että rajaaminen ei olisi enää mahdollista esimerkiksi tuotannon pohjalta. Me haluamme, että että huomioidaan myös nämä kaikkein vaikeimmat ja epäsuotuisimmat alueet. Kysymys on siitä, että äh, myös äh, huomioidaan maaseutu ja, ja kysymys on myös maaseudun kulttu- kulttuuriperinnöstä ja odotamme konkreettisia vastauksia tänään. Kiitos. Herzlichen Dank. Als nächster Redner Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Kapulla Santos. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat, neuvosto, neuvoston edustaja. Kun puhumme maanviljelyksestä, luonnonhoitoalueet on merkityksellinen asia. Meidän on mietittävä esimerkiksi biodiversiteettikysymyksiä ja myöskin resurssien parempaa käyttöä. Nyt se, että meillä ei ole selkeää määritelmää siitä, millä perusteella tukia jaetaan, on äärimmäisen tärkeää. Lähestymistavaksi on hyvä ottaa käytännönläheinen tarkastelu. Erilaiset kannustimet ja ylipäätään se, että millä tavoin me haluamme uudistaa lakia ja yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolle meillä ole olemassa mitään luotettavia tietoja siitä, millä tavoin kriteerit vastaavat todellisuutta. Jäsenmaita on jo tiedotettu siitä, että niillä on oltava olemassa uusien kriteereiden vaikutuksista jonkunlainen tutkimustulos. Nyt haluaisikin esittää komis- äh, neuvostolle äh, seuraavan kysymyksen. Onko teillä tällä hetkellä kyseiset tiedot käytössänne ja jollei ole, koska ne saadaan käyttöön? Euroopan parlamentti on kuukauden kuluttua pureutumassa asiaan ja toivonkin, että me saisimme käyttömme keinot, koska muutoin lain säätäminen käy mahdottomaksi. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe monissa jäsenmaissa ja siksi pyydänkin selkeitä ja yksityiskohtaisia tietoja siitä, milloin me saamme pyydetyt tiedot käyttöömme. Ne ovat nimittäin välttämättömiä meille yhteislainsäätäjinä. Obrigado, signor. Kiitokset ja seuraava puhuja kaksi minuuttia. Edustaja Nicholson, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Uh, the last few... Kiitos puhemies. Epäsuotuisien alueiden tuki on erittäin tärkeää, varsinkin Pohjois-Irlannissa, jossa 70 prosenttia maatalousmaasta on luokiteltu epäsuotuisaksi. Maanviljelijät, jotka ovat tässä järjestelmässä, ovat riippuvaisia tuesta, koska osa heistä on vain osa-aikaviljelijöitä. Järjestelmän muuttaminen ja kriteerien mukauttaminen – ja uusi rajaaminen täytyy tehdä erittäin huolisesti, koska ennusteiden mukaan nykyehdotus johtaa siihen, että suuri osa tukikelpoista maata yhdistyneessä kuningaskunnassa tippuu epäsuotuisen alueen tuen ulkopuolelle. Tämä johtaa jopa 30 prosenttia, siitä jopa 30 prosenttia epäsuotuisesta alueesta ja tuen ulkopuolelle – ja saattaa olla, että joskus paremmin tuottava maa sitten pääsee järjestämään mukaan alueet, jotka eivät välttämättä tarvitse tällaista tukea. Tämä osoittaa, että komissio on ehkä epäonnistunut vaikutusarvioidensa tekemisessä, eikä ole riittävästi ottanut huomioon niitä seuraamuksia, joita järjestelmän muuttamisesta tulee olemaan. Toivoisin, että meillä olisi reilut kilpailuolosuhteet kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken tyyppiset luonnonhaitat täytyy tunnistaa ja tunnustaa – ne ovat aivan yhtä haitallisia maataloustuotannolle kaikki. Voisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni huomauttaakseni, että suuret sademäärät alueella, josta minä tulen, saattavat olla suureksi haitaksi, aivan yhtä suureksi haitaksi kuin kuivuus muualla Euroopassa. Meidän täytyy päästä yli esteestä ja ajatuksesta, että yksi koko sopii kaikille. Tämä ei kerta kaikkiaan tällä kertaa toimi. Ja mitä tulee epäsuotuisen alueiden tukeen ja järjestelmään, toivon tässä hieman joustavuutta. Nykyjärjestelmä on toiminut oikein hyvin, enkä haluaisi, että sitä millään tavalla vaarannetaan tätä järjestelmän toimivuutta. Johtopäätöksenä toteaisin, että minä mietin, että kuka tässä oikeastaan johtaa maatalouspolitiikan uudistusta. Onko se komissio vai tilintarkastustuomioistuin? Kumpi tätä nyt ajaa takaa? Tilintarkastustuomioistuin komissio kritisoi jatkuvasti komissiota. Ja mikä nyt tämä epäsuotuisia alueita koskeva järjestelmä muutetaan pelkästään tilintarkastustoimioistuimen kritiikin vuoksi. Tämä osoittaa, mikä on, joka on osoittanut, että tuki on maksettu ilman perusteita, niin minun tämä on suorastaan skandaali. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Laajan kaksi minuuttia. thank you, uh, Kiitoksia puhemies. Skotlannissa 85 prosenttia maatalousmaasta on luokiteltu epäsuotuisaksi. Joten olin erittäin huolissani, kun odotin uutta kartoitusa harjoitetta tai uutta tukikarttaa, joka perustuu uusiin kriteereihin. Suuri osa Skotlannista olisi jäänyt uuden järjestelmän mukaisesti tuon ulkopuolelle, mutta onneksi tilannetta on korjattu jossakin määrin, kun komissio on mukaan maaperän kosteuden ja sademäärät Tämä on otettu epäsuotuisan alueen määrittelyn kriteeriksi. Jotkut näistä epäkohdista, jotka muuten olisivat syntyneet uudistuksesta Skotlannin osalta, on saatu oikaistua, mutta vakavia ongelmia on edelleenkin. Esimerkiksi hyvän maan osuuden suhteen maan itäosassa tuo maa-alue ei ole vähemmän epäsuutuisa kuin mikään mukaan epäsuutuisa maa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on selkeä kuva siitä, miten uudet, tai ei ole selkeä kuva siitä, miten uudet kriteerit kohdistuvat maanviljelijöiden sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa Skotlannissa eri osapuolien kuultu, mutta monissa muissa maissa, kuten jäsenet on todenneet, että vaikutukset on pidetty salassa suorastaan, suorassa, suorastaan. Komissio ei ole parlamentillekaan ilmaissut tällä hetkellä tätä tietoa. Kuinka sitten uudet kriteerit ja maatalouspolitiikan uudistus voidaan perustella, mikä tuomioistuin, tilkastuomioistuin salaa tärkeitä tietoja, tämän tyyppisiä tietoja, jopa maatalousvaliokunta on jäänyt tiedon sanin ulkopuolelle. Kyse on periaatteellisesta kysymyksestä. Parlamentti on ja siksi parlamentilla on sama pääsy samoihin tietoihin kuin sekä komissiolla että neuvostolla on. Kyseisten maiden täytyy paljastaa nämä tiedot meille niin pian kuin mahdollista, mikäli halutaan mitään edistystä saada aikaan tässä parlamentissa tämän lainsäädäntöaloitteen osalta. Toivon, että kollegat tukevat minun vaatimustani, että maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvät tiedot täytyy toimittaa parlamentille aivan yhtä aikaa ja tasavertaisena kumppanina kuin komissiolle ja neuvostolle. Kiitokset ja sitten neuvoston nimissä ministeri Berskau. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Tanskan elintarvikkeen ministerillä ei ikävä kyllä ole mahdollisuutta olla paikalla täällä tänään ja sen vuoksi minä sitten Tanskan elintarvikeministerin ja puheenjohtajamaan puolesta vastaan kysymyksiin 70 ja 71, joka koskee epäsuotuisten alueiden rajaamista yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Komissio on omassa työssään siinä, että se on pyrkinyt eh, saamaan katsauksen siitä ja seurauksista, mitä näiden kahdeksan biofyysisen kriteerin käyttäminen eh, vaikuttaa, kun eh, nimetään nämä epäsuotuiset alueet ja pyytänyt jäsenvaltioita karttoja tietyiltä alueilta. Kysymys on alueista, jotka äh, ovat äh, oikeutettuja saamaan maksuja ja tukia epäsuotuisen alueen äh, vuoksi. Ymmärrän, että Euroopan parlamentti on toivonut, että se saisi yksityiskohtaiset kartat itselleen, mutta näin ei vielä ole käynyt. Kysymys on nyt siitä, että jos ovatko nämä uudet kriteerit epäsuotuisten alueiden nimittämiseen ö, osa yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta. Vaikkakaan meillä ei ole vielä julkisia tietoja siitä, millä tavalla nämä kahdeksan biofyysistä kriteeriä vaikuttaa ja mitä seurauksia sillä on. Olen samaa mieltä kysyjien kanssa siitä, että parlamentille ja neuvostolla tulee olla pääsy samaan perustavaa laatua olevaan informaatioon siitä, mitä seurauksia on sillä, että käytetään näitä biofyysisiä kriteereitä, kun nimitetään äh, näitä tukikelpoisia alueita sellaisissa paikoissa, missä on huomattavia maantieteellisiä rajoituksia maataloudelle. Ja käsittääkseni jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjä tietoja, karttatietoja siitä, mitenkä näiden kahdeksan biofyysisen kriteerin seuraukset vaikuttavat. Ja nämä on toimitettu komissiolle. Ja vaikka on kysymys vain toistaisesta tiedosta, niin tämä voi olla hyvinkin tärkeää tietoa niin, että parlamentti ja neuvosto ymmärtäisivät paremmin tämän kysymyksen. Neuvostolla ei kuitenkaan ole pääsyä näihin tietoihin ja karttoihin. Nimittäin nämä kartat kuuluvat jäsenvaltioille. Ne voidaan antaa neuvostolle ja parlamentille vain ja ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot antavat komissiolle luvan toimittaa ne neuvostolle ja parlamentille. Komissio ei kykene julkaisemaan tai jakamaan näitä tietoja ilman lupaa. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että 12 jäsenvaltiota on tällä hetkellä antanut komissiolle luvan Eh, kertoa näistä seuraamuksista näissä 12 jäsenvaltiossa siitä, millä tavalla nimitetään epäsuotuisia alueita, kun käytetään näitä kahdeksaa biofyysistä kriteeriä. Ja tämä tulee nyt tapahtumaan Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan kokouksessa maanantaina 23. huhtikuuta. Huolimatta tästä vastaan tulemisesta, niin ymmärrän ja jaan kysyjien ihmetyksen siitä, että tästä näiden tietojen kohdalla ei ole avoimuutta eikä läpinäkyvyyttä. Viimeisimmässä maatalousministeriöiden erityiskomitean kokouksessa 16. huhtikuuta 2012 puheenjohtajamaa kehotti siihen, että useammat jäsenvaltiot miettisivät omaa kantaansa ja antaisivat tämän luvan niin, että voitaisiin taata enemmän avoimuutta koko prosessissa. Ja toivon, että todellakin useammat jäsenvaltiot nyt tämän jälkeen antaisivat mahdollisuuden sekä parlamentille että neuvostolle nähdä, mitä seurauksia näistä ehdotetuista biofyysisistä kriteereistä on. Neuvosto on johtuen tästä tilanteesta eh, Neuvosto ei ikävä kyllä kykene ottamaan kantaa ja vastaamaan enempää esitettyihin kysymyksiin. Ja ehdottaisinkin tältä taustalta, että lisäkysymykset ja yksityiskohtaiset kysymykset osoitettaisiin komissiolle tulevassa kokouksessa Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa 23. huhtikuuta 2012. Kiitos. Tack, Kiitos. Nyt sitten ryhmien puhujat ensimmäisenä EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Toden totta, tämä uusi epäsuotuisten alueiden rajanveto on nähdäkseni suorastaan huono vitsi. Minulla on sellainen mielikuva, että tämän iltapäivän keskustelu ei tilannetta millään tavalla paranna. Kuulin neuvoston edustajalta, että jäsenvaltiot ja neuvosto tässä eri asemassa ja eri asia. Tämä on meille uutta. Kahden vuoden ajan mutta kaksi vuotta sitten minun mietintöni hyväksyttiin. Parlamentti on esittänyt joitakin seikkoja, jotka tälläkin on tänäänkin tullut mainituksi. Komission uudistusehdotus menee paljon pidemmälle kuin aiempi ehdotus. Tänä päivänä emme tiedä, miten tämä uusi rajanveto tuo tullessaan, mitkä alueet putoavat tulon tuen ulkopuolelle, mitkä saavat sitten tukea jatkossa, mutta ei pidä ymmärtää tilannetta väärin. Saattaa hyvinkin olla, että tämä tilanne onkin parempi kuin tänä päivänä. Tai tänä joidenkin jotkut maata, jotka ovat jatkossa sataprosenttisesti tuen piirissä tämä maista, mutta sitten saattaa olla, että jotkut jäävät tuen ulkopuolelle nähdäkseni. Siksi nämä erityiset kahdeksan kriteeriä eivät välttämättä riitä. On absurdia, että parlamentti ei tänä päivänä ole saanut näiden simulaatioharjoitusten tuloksia tietoonsa. Komissio tässä piiloutuu jäsenvaltioiden selän taakse ja toteutetaan jäsenvaltioiden omaisuutta tämä tieto. Mutta kuitenkin parlamentti täytyy vaatia tätä tietoa. Miten voimme tehdä päätöksiä, mikäli emme tiedä, mitä seuraamuksia päätöksillä on? Tästä oikeastaan puuttuu enää se, että jäsenvaltiot väittävät, tai komissio päättää sitä, että väittää, että parlamentti pitäisi päättää tästä asiasta ilman tätä tietoa. Tämä tästä vielä puuttuisi. Toivottavasti te, herra neuvoston ehdottaja, nyt hieman toimisitte avoimeen, niin avoimemmin, että parlamentti pääsisi selanteeseen tilanteeseen, että se voisi tehdä työnsä asianmukaisesti. Tämä olisi sekä neuvoston että komissionkin etujen mukaista, mutta erityisestikin viljelijöiden etujen mukaista, mikäli näin tehtäisiin. Kiitokset ja sitten sd ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja De Castro. Presidente. Puhemies, että kollegat. Yksittäisten jäsenmaiden simuloinnit kahdeksasta uudesta kriteeristä on välttämätöntä Euroopan parlamentille, jotta epäsuotuisten alueiden määrittelyä voidaan ylipäätään tarkastella. Tietojen välittäminen on tärkeää, koska ne tuovat esiin keskeisiä seikkoja. Näyttää siltä, että neuvoston äh, asenne äh, ei edelleenkään ota huomiota demokratian periaatetta, jonka mukaan nämä tiedot olisi välttämätöntä toimittaa myöskin meille. Me emme voi hyväksyä äh, sitä, että olemassa olevien tietojen välillä on joitakin eroavaisuuksia, jos tarkastelemme asiaa molempien toimielinten kannalta. Ehdotetut kriteerit ovat komission laatemia. Ja mielestäni komission olisikin nyt syytä huomauttaa neuvostoa siitä, että jos joku jäsenmaista ei toimita tietoja, siitä on vastattava myöskin Euroopan parlamentille. Koko menettelyn on tapahduttava täyden avoimuuden vallitessa niin, että uudet toimielinten väliset säännöt myöskin toteutuvat käytännössä. Als nächste Rednerin hat... Kiitokset, herra De Castro. No, seuraavana on vuorossa Rova Reimers. Kollegen und Kolleginnen. Es ist im höchsten Grade verwundert. Puhemies, arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat, me puhumme nyt yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja niihin liittyvistä kriteereistä, mutta me voimme niitä määritellä, jolle meillä on tietoja, johon perustaa kantamme. Tietysti meidän pitäisi saada tiukempia kriteereitä aikaisemmin, mutta jos meillä on kahdeksan kriteeriä, jotka koostuvat ilmastosta ja muista, niin tietenkään nyt parlamentaarikoilla ei ole mahdollisuutta vetäytyä tästä kontrollista, mutta voidaanko näillä kriteereillä toimia? Me tarvitsemme uusia kriteereitä ja näitä karttoja, jotta tiedämme, ovatko nämä kahdeksan kriteeriä täyttyneet vai ei. Ja se, me tarvitsemme todella paikan päältä materiaalia ja luotettavaa sellaista. Ja sitten halutaanko yleensäkään, että parlamentti osallistuu päätökseen, koska meille ei anneta tarvittavaa tausta, tarvittavia taustatietoja. Ja näillä yksinkertaisilla kriteereillä voi olla kyseenalaista selkeästi päättää, mille alueelle tukia on tarkoitus tai pitää maksaa esimerkiksi infrastruktuurin puute, eh, pääsy työmarkkinoille, historialliset syyt ovat tällaisia syitä. Ja lisäksi eh, erilaiset historiallisista syistä nämä kriteerit voidaan tulkita hyvin eri tavalla. Meidän pitää myös eh, realistisesti pystyä niitä tulkitsemaan ja myös paikan päällä pitää pystyä niitä tulkitsemaan. Ja sen takia en ole samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka poistava, haluavat poistaa nämä alueet uudesta maasadan, maatalouden uudistuksesta. Seuraavana vihreiden edustajana puolitoista minuuttia, herra Smith Reimers. Uh, Minister, uh, as, uh, as a proud Scot speaking to a fellow... Kiitos. Niin kun mä nyt puhun tuota pohjoisen eh, lähestymistavasta haluan olla hyvin eh, ystävällinen, mutta teidän valitettavasti pitää puolustaa tällaista tilannetta, jota ei voida mitenkään puolustaa ja sen takia oli hieman tunnen myötähäpiää eh, puolestanne. Ja, ja, ja että Yhdysvalloissa sitten puolustetaan tällaista. Itse asiassa epäsuotuiset alueet ovat suuret. Osa Euroopan maa, maa, pinta-alaa, 25 prosenttia Skotlannissa ainakin on epäsuotuisia alueita, ja senpä takia tämä yhteisen maa- ja, maatalouspolitiikan uudistus on hyvin tärkeä. Tämä on tärkeä osa, tämä ei ole mikään sivujuonne, vaan erittäin tärkeä ympäristönhoidon kannalta. Ja suuri osa Euroopan alueista on tällaista. Meillä Skotlannissa olemme tehneet ovat mallimme ja ovat karttamme ja me menetämme, olemme menettäneet paljon paljon pinta-alaa näiden uusien kriteereiden perusteella. Ja itse asiassa tässä salissa toimimme lähes sokeina näiden uusien kriteereiden soveltamisessa, ja tällaista ei voi antaa anteeksi, eikä tältä pohjalta voida todellakaan e- e- edetä minä haluaisin pyytää myös kollegoita tämän mietinnön perusteella vaatimaan näitä lisätietoja. Meidän täytyy tämä tieto saada ja nyt. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavana ECRstä yksi minuutti Wojciechowski. panie przewodniczący! przyłączam się do głosów które podnosiły. kiitoksia puhemies haluaisin jakaa sen mitä kuulimme karttoihin liittyen. Meidän täytyy saada kriteerit saataville. Kriteerikysymyksiin liittyen kriteerien pitäisi liittyä ensinnäkin erilaisiin maaperäolosuhteisiin, kosteuteen. Tässä herra Nikoson viittasi niihin. Toinen tärkeä kriteeri ovat vaaditun työn määrä. Esimerkiksi vuoristoalueella työtä vaaditaan hyvin paljon. Tämä vaikuttaa kilpailukykyyn. Meidän pitäisi tarkastella myöskin välimatkoja, tuotantoalueen, raaka-aineiden ja markkinoiden välillä. Niiden pitäisi olla tärkeimpiä kriteerejä. Dziękuję. Als next... E, Seuraava puhujamme. Yksi minuutti ryhmästä GUE kautta NGL, herra Henin. Kiitos puhemies. Sitä parlamentti on saanut tarkat kartat näistä asioista yhteisen maa, maatalouspolitiikan kohdalla, niin se on hyvin tärkeää, koska meidän täytyy saada kunnioitusta. Me olemme ainoa oikea demokraattinen eli, joiden pitäisi olla käyt, jolla pitäisi olla käytössään kaikki työkalut. Ja toinen on sitten järkeen liittyvä asia. Jos me haluamme olla solidaarisia eri alueiden kesken ja jos me haluamme laadukasta maataloutta ja käyttää kestävästi resursseja, ja jos me haluamme kuluttajat ja kansanterveyden kysymykset ottaa huomioon, ilmastokysymykset ja vastata niihin elintarviketarpeisiin, joita on niin kaikkia Euroopan apumuotoja pitää ajatella uudestaan. Ja me tarvitsemme hyvin tarkat kartat maatalousalueista, jotta me voimme tämän työmme tehdä. Jälleen kerran täytyy toistaa, että yhteinen maatalouspolitiikka ei ole mitään keinottelua, vaan se on asia, joka koskee kaikkia kansalaisia. Kiitos kollega. Seuraavana on yhden minuutin puheenvuoro herra Dodds. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kuten monet ovat jo sanoneet, LFA-tuki on tärkeä. Meillä Pohjois-Irlannissa se on tärkeä. 70 prosenttia maapinta-alasta Pohjois- eh, eh, kuuluu tähän LFA-tuen piiriin Uskoin, että tämä keskustelu toisi selkiyttä asiaan, mutta eipä näin olekaan. Minua nöyryttää hieman, että on, komissiolta on tultu, tuotu näinkin epätarkkaa tietoa. Ja tämä maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä tämä ei ole tarpeeksi, koska tuottajien pitää meillä ja muuallakin tietää, mitä nämä uudet kriteerit ovat. Ja käsittääkseni tämän maa, joka kuuluu LFA-tuen äh, piiriin, jää pois. Meidän tuottajamme haluavat myös alueellista joustavuutta, että käytettäisiin tiettyjä äh, yksiköitä, hallinnollisia yksiköitä meidän pitää myös arvioida uudelleen, milloin tällainen järjestelmä astuu voimaan. Tällä hetkellä ehdotetaan 2014 ja sitten eh, maksuja eh, porrastaen vähennetään. Meidän pitää katsoa kaikkia näitä asioita. Kiitoksia kollegalle. E, tässä eh, on sitten seuraavana puhujana kaksi minuuttia, herra Jaar. Kiitos puhemies. Se, että miten tässä nyt toimitaan, tässähän on kysymys jäsenvaltioita, jotka kuitenkin komissiolta vaativat jotakin ja sitten kuitenkin sanovat että neuvostossa, että asiat ei pidä viedä parlamenttiin. En oikein tiedä, mistä kysymys, koska neuvostohan on, on erilainen elin kuin mitä neuvosto näin instituutiona. No maito osassa nämä kartat, joita komissiolla on käytössään, niin meidän täytyisi saada todellakin tästä enemmän tietoa ja tästä onkin kovasti, kovasti jo neuvoteltu mikä sitten komission ehdotuksessa ei ole hyvää, niin se on se, että ei ole pelkästään kysymys fyysisistä maaperäominaisuudista, ominaisuuksista, vaan se, että miten tämä maa sopii maatalouteen. Meillä on tietynlaiset olosuhteet Euroopassa ja me emme aina pääse huipulle, huipulle maatalousasioissa, mutta mm, minä olen sen puolesta, että meidän pitäisi kaikessa rauhassa näistä luonnon haitta-alueista keskustella vielä, eikä pitäisi mitään erityislainsäädäntöä niille luoda. Tämä ei ole niin selkeää, koska mm, asia, koska tässä koko reformin yhteydessä, miten näille alueille käy kun me ajattelemme näitä maanviljelijöitä ja heidän tuloaan, niin onhan asia sellainen, että siitä tarvitaan kunnon keskustelua. Kiitos. Sitten meillä herra Kuun on pyytänyt sinisellä kortilla kysymysvuoroa. Kiitos puhemies. Niin kollega Jaar, oletteko kanssani sitä mieltä, että kriteerijärjestelmä, jota komissio ehdottaa luonnonhaitta-alueille, että tämä kaikki siirtää entiset järjestelmät päälailleen. Jos ymmärrän teitä oikein, niin Mecklenburgilainen nuori tuottaja, joka on toi, toiminut pitkään, on saanut vähän kokemusta sen takia, että hän on saanut 20 pistettä maaperästä ja sen takia hänen maa-alansa on luonnonhaitta-aluetta. Miten te katsotte tämän, tämän uuden ehdotuksen vaikutuksia meidän omille tuottajillemme? Vastaus, hyvä puhemies. Kiitoksia. Ehkä tämä on juuri se syy, miksi tässä on salaisuuksia, koska täällä on asioita, joita ei ollenkaan voida järjellä selittää. Ja meidän pitäisi olla samanlaiset edellytykset, samanlaiset maaperäarvot ja, ja puolet alueista sitten ovat sellaisia, että niillä ei ole haittoja. Miten jos maat pelkäävät karttojen antamista eteenpäin, niin en oikein tiedä, miten tässä toimittaisiin. Vaadin avoimuutta. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti, rouva Garcia Beres. Kiitoksia herra puhemies. Kuten suurin osa kollegoista, haluaisin toistaa pyynnöt, joita parlamentti on tehnyt, jotta saisimme kaiken tarpeellisen tiedon, jota tarvitsemme työmme toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme työtä hyvin vaikeassa kontekstissa tällä hetkellä on paljon epävarmuuksia sektorilla olemassa YMPn uudistukseen liittyen. Toisekseen toukokuussa 2010 parlamentti antoi lausunnon liittyen tähän kysymykseen. Keskustelimme tuolloin epäsuotuisista alueista. Ja meistä tuntuu siltä, että jos biofyysiset perusteet eivät ole sovellettavissa olevia koko markkinoille. Meidän pitäisi tehdä jotakin enemmän, haluaisin tässä viitata sosioekonomisiin kriteereihin, sillä eräitä alueita Euroopassa on olemassa, joilla maaseutualue katoaa, koska ihmiset muuttavat niiltä pois. Me emme voi näitä maaseutualueiden tyhjentymisongelmia unohtaa, siksi ne täytyy ottaa mukaan. Kiitoksia puolitoista minuuttia Eivoldille. Kiitos puhemies haitta-aluekysymys on hyvin tärkeä Euroopan maataloudelle. Yli 50 prosenttia maaseutumaasta on luokiteltu haitta-alueeksi meillä Irlannissa lähes 75 prosenttia kokonaismaa-alasta on luokiteltu luonnonhaitta-alueeksi. Taloudellisista syistä tämä järjestelmä on erittäin tärkeä tuottajille. Tämä koskee 100 000 irlantilaista tuottajaperhettä ja tämä fyysinen ympäristö ja ilmasto-olosuhteiden vaikutus sellaisille tuottajille, jotka asuvat näillä alueilla, on tärkeää, koska he pyrkivät jatkamaan toimintojaan. Markkinoilla ei aina oteta huomioon niitä lisäkustannuksia, joita luonnonhaitta-alueella toimiville viljelijöille syntyy. Heidän pitää saada riittävä tuki YMP-puitteista ja jäsenvaltioilla on, pitää olla mahdollisimman joustavat keinot tukea omia viljelijöitään ja ottaa huomioon omat erikoispiirteensä. Näiden karttojen saaminen LFA-tuen uudelleen jakamiseksi on hyvin tärkeää ja tuntuu siltä, että jotkut maat eivät suostu näitä karttoja antamaan. Kuitenkin nimenomaan näillä alueilla tuotannon jatkuminen saattaa olla ongelmallista ja sen takia jäsenvaltioita pitää, pitää innostaa tätä prosessin etenemiseen. Kiitoksia sitten edustaja Hoisling. Tässä nyt väheksytään parlamenttia jo jäsenmaiden, jäsenmaiden taholta ja tällaista ei saa tapahtua. Meidän täytyy tähän reagoida. Pitää päättää siitä asiasta, jonka vaikutusta me emme ollenkaan tunne. Minun mielessäni on todella kummallinen tämä tilanne erityisesti Saksasta, koska me emme saa hallitukselta minkäänlaisia karttoja, vaan ne tulevat maanviljelijöiden järjestöiltä. Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme yhtenäiset kriteerit. Myös nämä biofyysiset kriteerit täytyy olla samanlaiset. Me tarvitsemme sosioekonomisia kriteerejä, jotta me tulemme kohdelluksi oikealla tavalla. Tässä tietenkin on kysymyksessä työtä, ei, emme voi arvioida kaikkia alueita aivan samoilla säännöillä. Meidän täytyy vakavasti asiasta keskustella ja kaiken pitää olla julkista ja avointa, ei suljettujen ovien takana tapahtuvaa. Kiitos. Seuraava on yhden minuutin puheenvuoro Rouva Görlingille. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minä puhun tästä aiheesta monien maanviljelijöiden puolesta, länsi-englantilaisten maanviljelijöiden puolesta, jotka eivät saa elantoon ansaittua viljelyksen kautta epäsuotuisella alueella. Näillä alueilla viljelyn tukeminen tuottaa paljon hyötyä, josta pienin ei ole maiseman kestävällä tavalla ho- tapahtuva hoito tästä. Hyvin monet ihmiset pääsevät nauttimaan. Meillä on tietynlainen Damokleen miekka viljelijöiden päiden yläpuolella. Se tekee pitkän aikavälin suunnittelun mahdottomaksi ja sitä me haluaisimme kuitenkin tukea. On täysin mahdotonta hyväksyä tätä tilannetta, kun jäsenmaat eivät täytä sitoumuksiaan epäsuotuisten alueiden suhteen. Kyllä, viljelijät epäsuotuisilla alueilla haluaisivat ratkaista asian ja heitä järkyttäisi se asenne, jota täällä on osoitettu. Ehkäpä te olette liian kaukana viljelijöistä, mutta minä kuulen tätä jatkuvasti. Minua pyydetään, minulta pyydetään, että me tukisimme tiedon keruuta. Meidän tulisi käyttää mahdollisuuksiamme tässä toimielimessä. Kiitos kollega. Sitten kaksi minuuttia Patra Neves. Kiitos puhemies. Hyvä neuvosto. Komissiohan on sanonut, että meidän pitäisi uudelleen ajatella näitä luonnonhaitta-alueita, ajatella näitä biofyysisiä kriteereitä ja miten niitä voidaan soveltaa. Meidän kuitenkin pitää saada tästä prosessista lisää tietoa. On hyvin tärkeää, että jos parlamentin halutaan keskustelevan uudesta ympäristöpolitiikasta, niin tämä epäsuotusten alueiden rajaaminen on yksi tärkeä aihe, kun, kun puhutaan eurooppalaisesta maanviljelystä. Katsotaan tällaista positiivista syrjintää jotta saataisiin koko unionin maa-alueelle toimivaa maataloutta, tuodaan elämää maaseutualueille ja lopetetaan väestöpako niiltä. Ja senpä takia me tarvitsemme jäsenvaltioilta riittävää tietoa, riittävän yksityiskohtaista tietoa, toissijaisuusperiaatetta noudattaen tietenkin ei pelkästään tietoa näistä biofyysisistä tekijöistä, vaan myös taloudellisista tekijöistä ja, ja raja, raja-arvoista, eri alueiden erityispiirteistä ja niin edelleen. Meidän pitää katsoa myös kumulatiivisia tekijöitä, ilmasto, maa, maatiede, erityis maanmuodostumat ja niin edelleen. Komissiossa ei näytä olevan minkäännäköistä käsitystä siitä, miten esimerkiksi eri, kaukana sijainti, syrjässä sijainti vaikuttaa maanviljelijän toimintaan, miten etäisyys palveluista esimerkiksi vaikuttaa. Meillä Portugalissa on paljon sellaisia toimijoita, jotka todella edellyttävät EUn tukea toimijakseen. Sitten meillä on yksi minuutti, edustaja Tabaji. Vielen dank. Kedves kollegák! Kiitos, hyvät kollegat. Minä aloitin diplomaattina Neuvostoliitossa silloisessa – Silloin oli paljon valtion salaisuuksia, enkä ollenkaan ajatellut, että Euroopan unionissa voisi olla salaisuuksia. Ja tällaisessa asiassa, kun yritetään selvittää alueiden tilannetta, ei tämä ole hyväksyttävää. Unkarissa jokien välissä, Tise ja Tonavajokien välissä – niin siellä on puolittaista eh, aavikkoa FOUn sääntöjen mukaan. Pitäisikö sen alueen saada LFA-tukea, mutta jos ei meillä ole kastelua, niin tällä alueella ei ole tulevaisuutta. Tämä on todellakin uskomatonta, mitä komissio ja neuvosto tekevät. Köszönöm szépen. Kiitos. Sitten seuraavana on herra Ashworth. Uh, President, I want to express my concerns. Hyvä puhemies, haluaisin ilmaista huoleni komission esitysten puolesta eh, tämän uudelleen luokittelun vuoksi. Britanniassa nämä alueet ovat kauniita, eh, monimuotoisia, maisemaltaan upeita alueita, kuitenkin ne ovat myös hyvin herkkiä alueita. Ja nimenomaan ne ovat niitä alueita, joissa yhteisen maatalouspolitiikan tuke, tuki on ehdottoman tärkeää ihmisille, jotka siellä työtään tekevät. Mutta niin kuin aina, niin täytäntöönpanon yksityiskohdissa on tärkeitä, tärkeää. Ja senpä takia, jos 50 prosenttia 50 prosenttia on tämä äh, äh, kynnysarvo, ja käytetään mahdollisimman pientä hallinnollista yksikköä, jotta voidaan selkeästi ottaa erityispiirteet huomioon. Ja kolmanneksi, että komissio myös osoittaa joustavuutta sen suhteen, miten paikalliset erityispiirteet ja biofyysiset ominaisuudet otetaan huomioon näiden alueiden luokittelussa. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia. Herra Silvestris. Per evitare la desertificazione e preservare la aavikoituminen ja alueellisen rikkauden suojelu ovat mukana komission uudessa tekstissä. Ne antavat jäsenmaalle mahdollisuuksia tukea paremmin viljelijöitä, jotka ovat maantieteellisesti epäsuotuisilla alueilla. Tämä oli mahdollista jo maaseutualueen kehityspolitiikassa aikaisemminkin. 50 prosenttia epäsuotuisista alueista ja niillä sijaitsevista viljelijöistä ovat saaneet näitä tukia. Mitä tulee epäsuotuisan alueen määrittelyyn, siihen on olemassa erilaisia kriteerejä, mutta ei kuitenkaan ole veronmaksajien eikä viljelijöiden etujen mukaista, että kriteerit ovat liian joustamattomia. Nämä kriteerit eivät vastaa määriteltyjä päämääriä. Ja tulee artiklaan 68 LFA tukiin. Nämä tuet täytyy säilyttää. Me viittaamme tässä esimerkiksi viljelyyn, tiettyjen kasvien, kuten oliivien viljelyyn Etelä-Italiassa. Ja meidän mielestämme tämä uudistus aiheuttaisi sen, että sektori menettäisi 60 prosenttia eh, tuista verrattuna entiseen tilanteeseen, mutta olivin viljelijät, erityisesti tietyn ikäiset viljelijät, edustavat jotakin hyvin merkityksellistä. Meidän täytyy ottaa alueellinen erityispiirre huomioon ja nähdä, että vain puin alueella esimerkiksi on 1200 alu paikkaa, joissa tuotetaan oliviöljyä. Täytyy ottaa huomioon biofyysisiä perusteita. Perusteita täytyy myöskin voida yhdistää. Meillä täytyy olla maantieteellisiä, fyysisiä ja muita kriteerejä. Kiitoksia. Grazie lei. Als... Kiitos. Seuraavana puhuna on Rova Kadenbach. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Minä voisin kuvitella, että ei kovin helppoa ole tämä asia ollut tänne tulla, mutta tässä kun me puhumme tästä epäonnistumisesta, niin tässä on myös mukana eh, toivoa tulevaisuudesta ja komissio vielä käsittelee tätä ja sitten me voimme puhua puhua tästä asiasta. Me tarvitsemme tällaista karttaa, jossa kaikki biofyysiset asiat ovat mukana. E, tässä täytyy olla todellakin e, kriteerit olemassa, jotka kertovat myös sosioekonomisesta tilanteesta. Meidän täytyy nähdä tämä alue E, elinalueena ja talousalueena ei, ei riitä se, että me katsomme pelkästään maaperäkysymyksiä. Tässä e, jäsenvaltiot varmastikin antavat näitä tietoja ja sitten tällaisen kartan laadimisen perusteella. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Kiitos. Sitten herra des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Nämä tasausmaksut ovat tärkeä teema tuottajille näillä kyseisillä alueilla. Haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että nämä tasausmaksut ovat menestystarina eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa. Tällä tavalla pystytään Euroopassa harjoittamaan maanviljelyä kattavasti ja, ja varmistetaan myös luonnon monimuotoisuus ja ihmisten työpaikat näilläkin alueilla. Ihmisillä on tällä tavalla myös sitten tulevaisuuden näkömiä myös näillä luonnonhaitta-alueilla ja senpä takia on täysin käsittämätöntä, miten komissio ja neuvosto käsittelevät tämmöistä hyvin yksinkertaista tematiikkaa. Jos puhutaan biofyysisistä kriteereistä. Se tarkoittaa sitä, että me luomme uusia epä oikeudenmukaisia ratkaisuja, jos tulee esille rajaamiskysymyksiä. Ja tämä herättää varmasti kentällä vihastusta. 2,8 hehtaaria Saksassa jäisi tuen ulkopuolelle, 1,2 hehtaaria tulisi lisää. Ja kun puhun tuottajien kanssa näillä alueilla, niin he ovat hyvin yllättyneitä hämmentyneitä siitä, että yhtäkkiä heidän alueensa kuuluukin luonnonhaitta-alueisiin tai tuen piiriin. Ja tämähän ei ollenkaan ole käsit, ymmärrettävä. Ja sen takia haluaisin myös komissiota ja neuvostoa toimimaan Lissabonin sopimuksen hengessä. Minä voin sanoa, että me, meidän parlamenttina eh, ei pitäisi, pitäisi, tar, pitäisi muistuttaa komissiota ja neuvostoa Lissabonin sopimuksen sisällöstä. Kuten kollegat täällä ovat sanoneet, minä ehdottaisin seuraavaa. Meidän pitäisi pyytää komissiota tutkimaan uudelleen nämä kriteerit, koska komissio on pidättänyt meiltä ainakin 66 prosenttia tietoa, mikä meille olisi tarpeen päätöksen tekemiseksi. Kiitos. Kaksi minuuttia nyt edustaja Kiitoksia puhemies. Komission jäsenmaat ovat hyvin päättäväisiä siinä, kun he haluavat määritellä, missä epäsuotuisat alueet sijaitsevat, mutta tämä tulos ei vieläkään ole läheskään tyydyttävä, kun ajatellaan, että alueet olisi objektiivisesti määritelty koko Euroopan unionin alueella. Minä en näe kylliksi syitä tässä käytetylle tavalle erityisesti verrattuna eh, kuntien rajoihin. Nämä rajat vaihtelevat maasta toiseen Puolassa. 12 000 hehtaaria keskimääräinen koko. Tämä tekee kunnille tilanteen hyvin epätasa-arvoiseksi, kun ne ovat hyvin erikokoisia eri alueilla Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa, että mitä mahdollista vertailua ei voida suorittaa unionin alueella. Meillä olisi hyvin homogeenisia alueita, joissa maa perä on erityyppistä ja sitten jollakin toisella alueella aivan erilainen tilanne. Ja meillä olisi myös 66 prosenttia leikkauksia liittyen maksuihin. Tämä on liian korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että monet alueet putoaisivat tämän epäsuotuisen alueen määrittelyn ulkopuolelle ja viljelijät olisivat tilanteessa, jossa he voisivat enää jatkaa viljelyä noilla alueilla. Meillä on tieteellisiä todisteita Puolassa monilta alueilta, että ne ovat liian epäsuotuisia minkäänlaisen viljan viljelyyn, ellei saada tukia Euroopan unionista. Sitten me tulemme Catch the Eye-menettelyyn. Tässä ensimmäisenä puhujana yksi minuutti on Rova Verhaien. Kiitos puhemies. Hyvä neuvosto. Komissio ei olekaan valitettavasti täällä paikalla. Olisin halunnut enemmän kunnioitusta parlamentille komissiolta. Nämä asiat koskevat hyvin paljon meitä ja mietimme, että pitäisikö tämä yhtenäiset kriteerit, ovatko ne sellaiset, että ne ottavat alueiden tarpeet huomioon? Meillä ei ole ollut tarpeeksi tietoa päätöksentekoon. Minä haluaisin vaikutusarvion tekemistä. Ja sitten täällä on biofysikaaliset kriteerit, mutta siihen pitäisi lisätä sosioekonomiset kriteerit. Ja siksi minä vaadinkin komissiolta, että se äh, ratkaisee tämän asian yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä ja neuvottelee vielä kriteereistä. Herzlichen Dank. Das nächste zu Wert Kiitos seuraavana Rova Rendagaston puheenvuorolistalla, puhujalistalla. Kiitos hyvät kollegat. On hyvin tärkeää saada aikaan tasapaino eh, näiden kriteerien välillä. Irlanti Irlannissa on sanottu, että meidän ilmasto-ominaisuutemme pitää ottaa huomioon, koska meillä ainakin Limerickissä ja Korkissa ja muualla on suuria haittoja ilmastosta johtuen. Nyt neuvostolta kysyisin, onko mahdollista varmistaa maksut nykyisen LFA, nykyisten LFA-karttojen perusteella eh, ennen kuin uudet tulevat. Tämä kysymys on tärkeä meille ja odotamme neuvostolta tähän vastausta. Dankeschön, Frau McGuinness, bitte. Rova McGuinness seuraavana. Dankeschön. Um, we didn't get Kiitoksia. Me emme saaneet neuvostolta mitään selvennyksiä, mutta äh, ryhmä jäsenmaita ovat ilmeisesti tässä unohtaneet. Äh, ilmeisesti 20 on äh, vastannut ja 12 olisi varmis suljetun oven vastaamaan kysymykseemme. Mutta Tämä on hyvin arkaluotoinen poliittinen kysymys, kuten ne, jotka liittyvät, ovat alkuperäisessä työssä mukana tietävät. Kuitenkin parlamentti ei voi tehdä mitään päätöksiä LFA-tuen suhteen, emme, sillä, ellemme saa selvennystä. Joten minä kehottaisin, että meidän pitäisi tiedustella komissiolta tietoa. Neuvoston tulisi

tekijät tulee olla ensi sijassa ja ensisijaisen huomion kohteena kun me määrittelemme tätä lfa ta. jos viljelyolosuhteet ovat huonot tai jos kasvukauden pituus on lyhyt tai jos ilmasto on erittäin kylmää näiden tulee olla määräävinä tekijöinä

Eh, Kiitos puhemies. Kuten tiedätte, että minä olin eh, yhtenä, yhtenä kysymyksen esittäjänä ja sen takia saan kaksi minuuttia, eikö niin? Onko se oikein tulkittu? Kyllä, siis kaksi minuuttia. Kiitos. No, haluaisin ensinnäkin asettaa tämän keskustelun johonkin kehykseen. Tämä LFA tuki vuodelta 2005 perustui yksinomaan taloudellisiin kriteereihin ja se oli hyvin haitallinen pientuottajille, jotka itse asiassa ovat yksi tärkeä selkäranka EUn maataloutta. Ja tällä hetkellä EUn rooli ei ole riittävän selkeä. Pitää katsoa kunnon luonnonhaitta-alueita, katsoa tätä, näitä kriteereitä. Biofyysiset kriteerit eivät riitä, tarvitaan sosioekonomisia, sosiotaloudellisia kriteereitä myös. Ja pitää pyrkiä poistamaan epäoikeudenmukaisuudet ja senpä takia maatalouspolitiikka pitää pystyä ohjaamaan sinne, missä sitä e, e, eniten tarvitaan. Ja, yksi tärkeä kohde rahoitukselle on maaseutu, jotta se ei tyhjennisi ja sitä väki ei pakenisi pois. Asiantuntijapaneeli on nyt näitä biofyysisiä ominaisuuksia määritellyt, mutta siellä ei ollut edes jäsenvaltioiden omat edustajat paikalta, paikalla ei portugalilaisia esimerkiksi ei kutsuttu ollenkaan kuultavaksi tähän paneeliin. Ja, ja suurin osa jäsenvaltioista oli unohtunut tässä paneelissa. Tämä on aika äh, vakavaa, koska äh, nykyisiäkin vaikeuksia tällä uudella ehdotuksella mutkistetaan entisestään. Äh, ja tällä suositaan monia ja, ja asetetaan suuret, suuret joukot epäedulliseen asemaan pitäisi pystyä varmistamaan se, että ympäristöpolitiikan tuet jaetaan tasapuolisesti kuitenkin kansallista itsemääräämisoikeutta noudattaen. Kiitos seuraavaksi Nikolesko. Câteva observații. Kiitoksia puhemies. Vain muutamia huomioita. Ne ovat hyvin samanlaisia kuin kollegoiden jo mainitsemat. Tämä uusi yhteinen maatalouspolitiikka, sitä ei voida toimeenpanna, ellei meillä ole selkeitä määritelmiä epäsuhte, epäsuotuisten alueiden suhteen. Emmekä me voi tätä tehdä, ellei parlamentti saa tietoa simulaatioista, joita on toteutettu. Me emme voi päättää jotakin, mistä me emme tiedä. Parlamentin tehtävä on selventää kansalaisille päätökset, joita on tehty. Mitään päätöksiä, joita tehdään läpi näkymättömästi, ei voida pitää legitiimeinä. Toisekseen, mitä tulee näihin simulaatioihin komission täytyy tehdä toinen ehdotus, joka heijastelee parlamentin kantaa. Kaikki vaikutus tuotantoon, kaikki erilaiset vaikutukset sosioekonomista ja maantieteellistä täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia. Mm, herra Lavia. Egregi rappresentanti del Consiglio. Kiitos ja hyvä neuvosto, hyvät kollegat. Se, mitä olemme tänään kuulleet täällä, vaikuttaa todellakin loukkaavalta parlamentille. Ja se on siksi sitä, koska me emme ole samalla viivalla nyt muiden instituutioiden kanssa lainsäätäjinä. Me emme voi hyväksyä tätä. Me emme hyväksy sitä, että meidän täytyy tehdä päätöksiä ja antaa kantaamme ilman, että meille on annettu kaikki se samat tiedot, joita teillä on. Miten sitten mm, suorat tuet, jotka ovat näille alueille tarkoitettu, niin me emme voi näistä päättää, jos meillä ei ole kaikkea sitä tietoa, mitä tarvitaan. Parlamentin pitää antaa näkemyksensä tästä asiasta, mutta sitä varten tarvitsemme tiedot. Kiitos. Gemeldet hat sich Herr Zwer. Spoštovani gospod podpredsednik, eh, kolegice in kolegi. Eh, jaz prihajam iz Slovenije in za... Hyvät kollegat, minä olen Sloveniasta ja minun maani eh, kohdalla on hyvin tärkeä, minkälaisia karttoja tämän rajaamisen suhteen. Minä tuen niitä kollegoita, jotka sanovat, että ennen kuin näitä alueita määritellään, niin pitää katsoa muitakin tekijöitä kuin biofyysisiä. Pitää ottaa myös taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät huomioon. Tänään ei vielä ole sanottu sitä, että tässä on kyse demokra- demografisesta, demografisesta siis väestöongelmasta, koska maaseudulla ei enää paljon ole nuoria. Ja sen takia se vaikuttaa myös Euroopan maatalouden tulevaisuuteen tätä kautta. On hyvin tärkeää muistaa, että vain 6 prosenttia nuorista, alle 35-vuotiaista, toimii maanviljelijöinä ja pitäisi ottaa huomioon tämäkin tulevassa politiikassa. Kiitos tästä vinkistä. Onko ad hoc puheenvuoropyöntöjä? Herra Kelly. Herra Kelly, bitte. Tarkoitukseni ei ollut puhua tästä asiasta, mutta minun täytyy sanoa, että tämä keskustelu on melko hämmentävä. Haluaisin kuulla joitakin vastauksia kysymyksiin. Ensinnäkin herra Nicholson mainitsi tilintarkastustuomioistuimen haluaisin kuulla tästä enemmän. Sitten mielestäni on erittäin hämmästyttävää, että uudelleen määrittely, kuten huomautettua, on sellainen, että Saksa menettäisi suuren määrän hehtaareja ja saisi kaksi uutta. Tämä on hämmästyttävää. näiden voidaan tehdä vain kynän pyörityksellä. Ja toisekseen neuvoston tietoja parlamentti ei ollut saanut. Tässä on selvästikin jotakin pahasti vialla se täytyy korjata, se täytyy tehdä aivan rehellisesti viljelyn ja YMPn edun vuoksi. Kiitoksia. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä ei enää salissa ole, joten annan neuvoston puheenjohtajalle loppupuheenvuoron. Nyt valitettavasti niin, hyvä, kiitoksia. Me, meillä on ähm, hyvin, meillä on nyt äh, tehtävä päätöksiä tästä asiasta. Ja se, mitä sanoin tässä johdantopuheenvuorossa, on se, että me olemme myöskin vedonneet siihen, että useammat jäsenmaat antaisivat äh, näitä tietoja ja ajoissa ja ehkä voidaan nyt sitten saada kaikki se tieto, jota tarvitaan. Tämä on hyvin tärkeä koko prosessille. Me teemme kaiken omalta puoleltamme, jotta tämä onnistuisi. Kiitos. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita. Ennen kuin menemme seuraavaan esityslistan kohtaan, haluaisin tiedottaa teille, että ALDE, JFD, ryhmästä